asiasta sanottavana, jotta ymmärtäisin Euroopan parlamentin kannan tähän asiaan. Eh, Kiitoksia komission jäsen. Nyt aloitetaan yleiskeskustelu poliittisten ryhmien edustajilla. EPP-ryhmän edustaja, edustaja Sayer, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, älkää